Bien, mes chers collègues, je vous invite à prendre place. No hyvät kollegat, pyydän teitä istuutumaan. J'attends la fin du colloque entre le PPE et le SND. Odotellaan SDn ja EPPn välisten neuvotteluiden loppua. Mm. Arvoisat kollegat, maanantai-iltapäivän alku tiedän, että se on ongelmallinen monille kollegoille. Kysymys on kuitenkin ryhmäviikosta ja salit ovat varattuja ryhmille tiistaisin ja keskiviikkoisin. Ja näin aika ajoin, aivan kuten muutkin valiokunnat, meidän täytyy kokoontua maanantai-iltapäivänä varsinkin äänestyksen varten. Jos vastalauseita ei ole, niin esityslista voidaan pitää hyväksyttynä. Euroopan investointipankkia koskevaa äänestyskohta seitsemän esityslistalla on siirretty tammikuulle. Ja kohta 10 vuoden 2017 eh, talousarvio Mahdolliset siirtopyynnöt käsitellään kohdan neljä jälkeen. Ennen äänestyksiä, joka on tarkoitus käydä kello 15.45. Vuonna 2017 Erityisesittelijä Jens Geier on paikalla ja näin saamme kuulla sitten komission näkemyksiä asiasta, josta Edustaja Yrellon paikalla. Erityisesti puhumme niistä siirroista, joita komissio on äskettäin tehnyt. Kohta 13, rakennuspolitiikka ja ennakkotiedot Euroopan ulkoasianhallinnosta on siirretty seuraavaan kokoukseemme, koska edustaja Holmajer ei ole paikalla. Saitte myös koordinaattoreiden kokouksen pöytäkirja luonnoksen. Jos kukaan ei vastusta, niin pidän näitä päätöksiä lopullisesti hyväksyttyinä. Ja sitten ehdottaisin teille, että nyt ottaisitte kantaa 10-11 heinäkuuta, 14. syyskuuta, 90. lokakuuta, 9. marraskuuta, 22. 23. marraskuuta, pidettyjen kokousten pöytäkirjojen hyväksymisen. Onko näistä jotain kommentoitavaa? Ellei, näin pöytäkirjat ovat hyväksytty. Ja näin kerron teille lausuntoluonnoksesta, joka käsittelee Euroopasta ohjausjaksoa. Siinä käsitellään samoja asioita, joista olemme ottanut, joihin olemme ottaneet kantaa aikaisemmin. Se on, pohjautuu tutkimukseen, jonka olemme tilanneet ulkoisilta asiantuntijoilta. Ja jos kysymys on siitä, että tarvitaan lisäkoordinointia, lisäsynergiaa eurooppalaisessa budjettipolitiikan ja kansallisten budjettipolitiikkojen välillä, jotta voitaisiin saada parempi vaikutus kasvu- ja työllisyyspuolella. Eli tämä lausunto luonnos sisältää viisi kohtaa, jossa ensinnäkin puhuu siitä, että on tarpeen seuraavan rahoituskehyksen, monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa ottaa tämä huomioon vuoden 2020 jälkeen. Käsittääkseni tässä suhteessa meidän tulee ehdottomasti löytää synergia Euroopan unionin budjetin ja sen välillä, mitä jokaisessa jäsenvaltiossa voidaan saada aikaiseksi. En ole varma, että onko näiden välillä aina aivan suora yhteys olemassa. Komission täytyy mennä uudistustensa loppuun asti ja erityisesti tehdä ehdotuksia omista varoista, uusista omista varoista. Tässä suhteessahan olemme äskettäin esittäneet Lewandowskin suulla ja Dupren suulla tiedonannon ja odotamme myös aivan kuumeisesti sitä, että mitä komissio ehdottaa, mikä se paketti on, mitä se aikoo ehdottaa, jotta se antaisi lihaa luiden päälle tällaiselle eurovyöhykkeen budjettiehdotukselle, jotta voitaisiin torjua symmetrisiä ja asymmetrisiä shokkeja ja antaa myöskin kannustimia, joiden avulla voidaan mahdollistaa se, että ne jäsenvaltiot, joilla on rakenneuudistuksia tehtävinään, saavat käyttöönsä tarvittavat välineet siihen ja ottaen huomioon tässä tietysti ehdollisuuden. Lopuksi minun mielestäni meidän täytyy yhdessä olla tyytyväiset komission aloitteeseen muuttaa eurooppalainen rahoitusvakaus paketti eurooppalaiseksi raha, rahastoksi eurovyöhykkeellä. Näin toivottavasti olen tämän lausuntoluonnokseni kautta kyennyt ottamaan kantaa eurooppalaisen ohjausjakson ja tämä siis artiklan 54 pohjalta. Ja tässä pääasiallinen valmisteleva valiokunta on ekovaliokunta. Näin annan puheenvuoron varjoesittelijäkollegoilleni Ivan Stefanek ensimmäisenä hän on paikalla. Olkaapa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman, and thank... Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitos myös siitä, että kävitte läpi pääkohdat tässä erityisessä asiassa. Pidän näitä kaikkia viittä kohtaa. Tervetuloa, on hyvä, että mainitsitte talouspolitiikan euromaiden paremman koordinoinnin. Ja on myös hyvä, että vakausmekanismi muutetaan eurooppalaiseksi valuuttarahastoksi. Ja on puhuttava myös omista rahoista ja se, mitä sanoitte, on juuri sen suuntaista, mitä me voimme tukea. Ja tämän lisäksi ehkä vielä yksi kommentti kutoskohtana Tämä liittyy maihin, jotka eivät vielä ole ottaneet käyttöön euroa, mutta suosittelisin niille toimintasuunnitelman valmistelemista, jotta euro voitaisiin ottaa käyttöön. Kaikki maat eivät siis vielä ole euroa ottaneet käyttöön, mutta monet ovat sitoutuneet sen käyttöön ottamiseen ja siksi niiden pitää olla valmistautuneita valuuttarahasto on tästä todisteena. Pitää olla valmiina. Kiitoksia, hyvä kollega. On totta, että Eurooppa, euro on valuuttamme ja että kaikilla Euroopan unionin mailla on tehtävä ottaa käyttöön euro siinä vaiheessa, kun ne täyttävät tähän etuoikeuteen oikeuttavat ehdot. Kollega De Santos seuraavana. Here, ok. <laughs> Obrigado, Presidente. Eu começaria por. Eh, e, e colegas. Eh, Kiitos, puheenjohtaja. Aluksi kiittäisin teitä tästä lausunnosta tässä lyhyesti mainitaan kaikki tärkeimmät kohdat, jotka liittyvät meidän toimivaltuuksemme. Ja kuten sanoitte, me olemme tässä vastuuvaliokuntana vain ekon. Mutta se, mitä tässä ehdotatte, on arvokasta. Ja edellisen puhujan tavoin haluaisin kiittää teitä myös tästä asiakirjasta. Nämä asiakirjat ovat aina varsin lyhyitä. Ja siksi olikin hieno nähdä, että onnistuitte viiteen ehdotukseen tiivistämään kaikki avainkohdat, joita koko tähän ongelmaan liittyy. Ja näin me budjettivaliokuntana pystymme kantamaan oman kortemme kehkoon talouspolitiikan Euroopan ohjausjaksossa. Tässä on siis mukana tietysti myös omien varojen asia. Ja talouspolitiikan laatiminen, vuotuinen ohja, vuotuinen kasvuselvitys on yksi asia, johon viittasitte. Jäsenvaltioiden pitää koordinoida talouspolitiikansa ja ottaa huomioon vakaussopimus. Olemme pyrkineet rakentamaan tietä kohti omaa budjettiamme ja riippumatonta budjettiamme, jota rahoitetaan omin varoin. Ja teette tähän liittyviä ehdotuksia, joita pidän tervetulleita tervetulleena. Parlamentti on ollut eturintamassa taistelemassa sen eteen jo vuosien ajan, mutta helppoahan tämä taistelu ei ole ollut. Mutta nyt voitainen sanoa, että tunnelin päässä näkyy valoa, koska poliittisissa ryhmissä on herätty tähän ongelmaan ja on tunnustettu se, että asiassa on ehdottomasti päästävä eteenpäin. Yhteisen eurooppalaisen hankkeemme tulevaisuus on mielestäni sen varassa, että pystymme jakamaan varoja entistä paremmin. Ja tämä näkyy myös teidän ehdotuksissanne. Ja vielä lopuksi olen yhtä mieltä edellisen puhujan kanssa, kun hän sanoi, että pitäisi katsoa myös niitä maita, jotka ovat valmistautumassa euron liittymiseen. ja euroalueella tavoitteena pitäisi olla myös alueen laajentaminen mahdollisimman pitkälle. Näin komission jäsenkin hiljattain parlamentissa sanoi. Eli haluaisin nämä asiat vielä mukaan tekstiin. Kiitos. Kölmel. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos työstä, jota olet yhdessä varjoistelijoiden kanssa tehnyt. Minua kuitenkin hieman nyt harmittavat nämä huomiot, varsinkin kun tässä euroa nyt tituleerataan menestystarinaksi. En näe tilannetta nyt aivan samalla tavoin. Euro on sopimus, jota on rikottu reilusti yli sata kertaa ja euro on olemassa vielä, koska sitä on erilaisten pelastuspakettien avulla pidetty hengissä. Koska tämäkään ei ole riittänyt, EKP on päättänyt pitää nollakorot yllä markkinavoimien vastaisesti ja lähtenyt ostamaan valtionlainoja. Tämä on mielestämme EKB-mandaatin vastaista. Tässä rikotaan sääntöjä ja se, että tässä nyt puhutaan menestystarinasta, on mielestäni käsittämätöntä. Emme voi aina vain kaunistella asioita, vaan asioista pitää puhua niiden oikealla nimellä. EKP varmasti voi pitää euron yllä, kunnes iskee hyperinflaatio. Mutta jos halutaan, että tämä toimii, täytyy tarttua myös ongelmiin. Täytyy tunnustaa, että euron ovat liittyneet erilaiset maat, jotka eivät niiden toimintavoimansa puolesta sovi yhteen. Tätä ei saa jättää huomiota, enkä halua tässä nyt ketään syyttää. Meitä kaikkia voi syytä siitä, että olemme synnyttäneet valuutan, joka, jossa kaikki ei sovi yhteen. Ja todella varoitan sitä, että jatkamme tällä tiellä. Bien, merci. Kiitoksia. Kiitoksia tällaisesta analyysistanne, edustaja Kölmel. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Edustaja no. Niin, kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Jos me haluamme antaa Euroopan unionille taloudellisia hyviä näkymiä, niin sille täytyy antaa siihen hyvät välineet. Ja se merkitsee sitä, että meidän täytyy myös ratkaista kysymys siitä, että meillä on budjetti, joka on nimensä arvoinen, jonka avulla Euroopan unioni voi kehittyä. Ja kiitoksia tästä analyysistä. Ja sen jälkeen täytyy ottaa käyttöön myös Tämä eurovyöhyke, sehän on meidän oma valuuttamme. Sehän on pikemminkin rikkaus meille. Ja minusta meidän täytyy pyrkiä tukemaan eurovyöhykettä. Varsinkin nyt kun kuningaskunta lähtee pois, niin meillä on sellaisia maita, jotka haluavat siihen tulla ja haluan, että tämä vyöhyke ehdottomasti laajenee. Mutta jotta se laajenisi, me emme saa pelästyttää sinne pyrkijöitä. Eli täytyy osoittaa mahdollisimman paljon joustavuutta. Meidän kaikkien etujemme mukaista on se, että kaikki Euroopan maat liittyvät eurovyöhykkeeseen, koska se minusta se on meidän yhteinen rikkautamme. Mielestäni meidän täytyy nyt miettiä sitä, että me emme voi olla tyytyväisiä tilanteeseen jatkuvasti sellaisena kuin se on, vaan meidän täytyy todellakin sitoutua siihen, että pyrimme kehittämään sitä edelleen. Puheenjohtaja ja seuraava puheenjohtaja. Evidentemente yo tampoco Kiitos. Minäkään en ole Kölmelin kanssa yhtä mieltä. Ymmärrän, kun hän puhuu siitä, että euro ei ole menestys, mutta minusta tilanne on täysin päinvastainen. On myös osoitettu, että euro on edelleen hengissä. Meillä on emu, eikä euro sinänsä aiheuttanut talouskriisiä. Ja monet ovat saaneet eron kautta tukea. Mutta en pyytänyt puheenvuoroa puhuakseni tästä aiheesta, vaan mielestäni on yksi asia, joka suoraan liittyy eurooppalaisen budjettiin tai talousarvioon, mutta se liittyy siihen, mitä sosiaaliset kysymykset. Kun puhumme talouden ohjausjaksosta ja makrotaloudesta, puhutaan valtavista luvuista, mutta useinkaan ei painoteta sosiaalista pilaria, mutta Göteborgissa hiljattain vihdoinkin allekirjoitettiin sosiaalisten oikeuksien pilari, ja nyt todella on syytä pureutua myös tähän osioon. Tämä ei siis suoraan liittyy talousarvioon, mutta siihen, miten äh, eurooppalaista talousarviota ja monivuotista rahoituskehystä pitää koordinoida tältä osin. Eli haluan tuoda esille myös sitä, että sosiaalinen puoli pitää pitää kartalla. Merci. Merci. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa kollega Howard. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitoksia kaikesta tähänastisesta työstä. Kun puhutaan eurosta, niin tuomioprofeetat, niin tietysti yhdistetty kuningaskunta ei tätä ole osa, mutta yhdistyssä kuningaskunnassa nämä ovat julistaneet tämän valuutan hajoamista. Sen alusta lähtien näin ei ole vielä tapahtunut. Ja epäselvä on, että tuleeko koskaan tapahtumaankaan. Ja minusta ehkä hieman enemmän uskoa ja rakentavaa tukea, niin en minä ainakaan näe, että euro mihinkään hajoaa oman painonsa alla lähiaikoina. No kun sitten katsotaan tätä lausuntoa, niin se mitä siitä löytyy on mielestäni ihan hyvä, mutta voisikohan jossain vaiheessa pohtia sitä, että siihen lisättäisiin tästä yleissuunnasta joitain lausekkeita – budjettipolitiikasta, kasvu, pk-yritykset ja niin poispäin. Asiat, joista on viime aikoina niin kovasti keskusteltu tässä vuoden 2018 budjetin puitteissa. Mietin vain sitä, että voitaisiinko mahdollisesti lisätä tähän joitakin osioita siitä, että nuorisoaloitteissakin voitaisiin ottaa se huomioon ja sitten tämä osio, joka koskee oikeudenmukaista verotusjärjestelmää, niin voisikohan siinä sitten esittää jotain huomioita siitä, että kannattaisi perehtyä vielä paremmin näihin veroparatiiseihin ja tiettyihin offshore-kohtiin, jotka pitäisi saada mukaan eurovyöhykkeeseen ja maksamaan lisää veroja eurooppalaiseen budjettiin. Näin meillä olisi enemmän varoja myös investoida sen kaltaisiin asioihin, jotka meitä kiinnostavat. Kiitoksia puheenjohtaja. Puheenjohtaja, kiitos. Edustaja Fernandes. Kiitoksia puheenjohtaja. Minua kiinnostaisi tietää, miltä komission ehdotus uudeksi budjettikohdaksi näyttäisi EUn talousarviossa. Kyse olisi budjettikohdasta, jolla vahvistetaan eurovyöhykettä, ikään kuin pankkiunionin tuke, tue, tukena. Tällainen budjettikohta auttaisi myös tasapainottamaan asymmetrisiä shokkeja – ja auttaisi paitsi euromaita, myös niitä maita, jotka haluavat liittyä eurovyöhykkeeseen. Tietysti rakenneuudistuksiakin vaaditaan. Kiinnostaisi tietää, kuinka paljon rahaa tähän budjettikohtaan kohdennetaan. Mehän tiedämme, että EUn talousarvio ei ole järin suuri. Noin yksi prosentti unionin BKTstä ja tämä budjettikohta, jota minä todellakin puolan, niin toivoa sopii, että se ei heikennä talousarviota, vaan äh, pikemminkin kasvattaa sitä. Mehän pyydämme aika paljon EUn talousarviolta. Joskus ää, äh, talousarvio ei pysty vastaamaan vaatimuksiimme. Ei siksi, että rahaa ei olisi riittävästi, vaan sen vuoksi, että meillä ei ole riittävästi toimivaltoja. Esimerkiksi koulutus, verotus, sosiaaliturva, asiat, kaikissa näissä toimivalta kuuluu jäsenvaltioille. Myötä, talousarvio on kuitenkin myötävaikuttanut näiden maiden näihinkin aloihin. Esimerkiksi Portugalissa 60 prosenttia julkisista investoinneista tulee EU-budjetista. Ja tämä osoittaa sen, että vaikka talousarvio on pieni, niin kyllä se on tärkeä lähes kaikille jäsenvaltioille. Vuonna 2018 <clears throat> meillä on hyvä, siis 16 meillä oli hyvä talousarvio, onnistuimme ää, parantamaan sitä ja uskon, että talousarvio jatkossakin on omiaan vahvistamaan kilpailukykyä ja sosiaalista osallistavuutta – ja sitä turvallisuutta, turvaa, jota EU tarvitsee, tietysti niissä rajoissa, jotka äsken mainitsin. Kyllähän jäsenvaltioilla edelleenkin on toimivalta näissä ää, asioissa. Muita puheenvuoropyyntöjä ei näytä olevan, joten päätän tämän näkemystä vaihdon. Minun käsittääkseni euro on hyvin pitkälti vastannut siihen, mikä sen tehtäväksi on asetettu. Tämä varsinkin vastauksen edustaja Kölmelille. Meillähän on yhtenäismarkkinat. Ja jos meillä on ollut niin paljon valuuttaa, kuin meillä on ollut tuon yhtenäismarkkinoiden luojamaita vuosina 80-80-luvun lopussa sisämarkkinoiden sisällä valuuttaa epätasapaino johti kasvun vähenemiseen ja työttömyyden lisääntymiseen epävakaudesta oli tullut tavanomaista ja vakauden palauttamiseksi hyödynnettiin yhtenäisvaluuttaa. Pohdittiin sitä, että tarvittiinko myös budjetti ja taloushallintoa tähän mukaan. Tuolloin monet maista vastustivat sitä, että talous-, finanssi- ja budjettialoja hallinnoitaisiin yhteisesti. Ja näin valittiin tällainen yhteisomistajuus ja euroryhmä sen johtoon. Tuo euroryhmä ei oikeastaan hallinnoinut, niin voi varmaankin sanoa, sillä yhtäkään rikkomukseen ei ole otettu käyttöön sanktioita. Niin, tämä siis koskee vakaus- ja kasvupakettia. Mutta esimerkiksi kun huomattiin, että Kreikka oli ylivelkaantunut, pohdittiin sitä, että mitkä olivat ne valtiot, jotka tuolloin olivat niin vähän äh, saaneet varoituksia tai ajattelivat, että kykenevät toimimaan tällä tavalla. Hyvin suuret osat Euroopan valtioista olivat ottaneet liikaa riskejä. Ja on selvää, että Kreikka loi työpaikkoja muualla Euroopassa, koska vienti oli erittäin suurta Eurooppaan, äh, anteeksi Kreikkaan päin. Ja näin ollen tietysti pelastettiin sitten Kreikkaa. Moni ajatteli, että Kreikka eroaisi eurosta, mutta tilanne on oikein noin yksinkertainen. Jos se olisi eronnut, silloin spekuloijat olisivat pohtineet, mikä olisi ollut seuraavan maan kohtalo. Olisiko kyseeseen tullut Italia, Espanja, Portugali, ehkä Ranska joka joutuisi eroamaan. Ja minusta olimme oikeassa, että pitäydymme solidaarisuuden tiellä. Ja nyt meidän tulee pohtia tätä hallintotapaa. On selvää, että EKP on joutunut tässä pulasta, pelastamaan pulasta niitä, jotka ovat toimineet tehottomasti. Voidaan nyt vain toivoa sitä, että eurovyöhyke siis vahvistaa hallintoaan ja otetaan käyttöön säännöksiä, joiden avulla rohkaista jäsenvaltioita jatkamaan ehdottoman tarpeellisten rakenneuudistusten tiellä, jotta voidaan parantaa kilpailukykyä. Olen huomioinut myös tämän sosiaalisen ulottuvuuden ja tässä kohdin ehkä olisi hyvä, jos jotkut jäsenvaltiot, varsinkin Euroopan itäosissa, nostaisivat kaikkein pienimpiä palkkoja. Kuulin äskettäin Ekopen edustajan valittelevan sitä, että inflaatiota on liian vähän. Ja jos jotakin palkkoja lisättäisiin Euroopan itäosissa, niin ehkä voitaisiin antaa hiukan lisää pontta ja saada aikaiseksi tällainen vähimmäistason inflaatio inflaatiota vaaditaan dynaamisessa taloudessa. Se on myöskin tärkeä osa tätä meidän lausuntoamme. Olen ottanut esille, että tarkistukset, joita haluat esittää tähän hankkeeseen, ovat tarkistuksia, jotka täytyy esittää 8.1. mennessä kello 18 mennessä. Ja koska Geijer tuli paikalle, niin sen kummemmin odottelematta annan hänelle puheenvuoron, jotta hän voi käsitellä mahdollisia siirtopyyntöjä. Yleisesittelijä, jos sopii, niin ehkä annetaan ensi puheenvuoro komission Yrellille. Ja hän voisi keskustella näistä laskuista, joita, jotka ovat autonomisia. Ja ehkä Yrel voisi kertoa meille näistä. Jos teille sopii, saatte nyt puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, Chair, for giving me the floor. Kiitoksia puheenjohtaja, että sain puheenvuoron. Jos teille sopii, niin haluaisin kertoa kolmesta asiasta tämän valiokunnan jäsenille. Ensin aivan kuten puheenjohtaja sanoi, jonkin verran tietoa siirroista. Toiseksi lyhyesti tietoa sitoumusten purkamisesta tänä vuonna. Ja sitten vähän tietoa täytäntöönpanosta, eli vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanosta, erityisesti otsakkeen 1b kohesiopolitiikan osalta. Ensin siirtoihin. Mitä tulee budjettivallan käyttäjään, niin tälle valiokunnallehan on kerrottu siirroista. Haluaisin kiittää Gaieria hyvästä yhteistyöstä. Joskus komission tekemät ehdotukset ovat hyvin kiireisiä ja arvostimme kovin sitä, että sekä puheenjohtaja että esittelijä sopi, suostuivat äänestämään näistä asioista pian. Kuten tapana on, niin komissio tänäkin vuonna esittelee, tai ensi vuonna esittelee niin sanotun loppuvuoden siirron. Näinhän tapahtuu joka vuosi. Kyse on siirrosta artiklaan 190, 197 mukaisesta siirrosta Kyse on siitä, että me ehdotamme siirtoja kaikkiin sellaisiin budjettikohtiin, jotka liittyvät yhteisen, yhteishallintoon. Kyse on kalastuksesta, ympistä, kohesiopolitiikasta. Tätä siirtoa suunnitellaan tällä hetkellä. Odottelemme vielä pääosastojen viestejä ja siirrämme tämän pyynnön budjettiviranomaiselle 4. tammikuuta 10. tammikuuta on varainhoitoasetuksessa asetettu takaraja. Nyt menisin niihin siirtoihin, joita komissio 26 artiklan mukaisesti tekee riippumattomasti. Komissio tekee yli tuhat tällaista autonomista siirtoa vuosittain. Suurin osa näistä liittyy siihen, että halutaan rukata maksuu määrärahoja. Tämä on ihan normaalia budjetin hallintoa vuoden mittaan. Me arvioimme tarpeita sitä mukaan, kun vuoden mittaan käy ilmi se, mitkä ohjelmat tarvitsevat lisämaksuja ja mistä me voimme ottaa maksumäärärahoja pois. Tämän lisäksi on tietty määrä siirtoja, jotka liittyvät sitoumusmäärärahoihin, joten kertoisin teille nyt yksityiskohtaisemmin niistä. Suurin osa liittyy koht- otsakkeisiin kolme ja neljä. Otsakkeista kolme voisin yhteenvedonomaisesti sanoa, että se on kolmesta operaatiosta. Ensinnäkin komissio on toteuttanut siirron sisäisestä turvallisuusrahastosta rajat sisäiseen turvallisuuteen, poliisi 18 miljoonaa ja tämä liittyy terrorismin vastaiseen pakettiin, joka hyväksyttiin tämän vuoden lokakuussa. Toiseksi koska oikeudellinen perusta entry-exit-järjestelmälle hyväksyttiin myöhäisessä vaiheessa, niin ne varat, jotka alussa oli tarkoitus käyttää rajoihin, ne, onkin, ne käytetäänkin nyt Schengenin informaatiojärjestelmään ja viisumiinformaatiovis-järjestelmään ja niihin liittyviin ohjelmiin, ja ne on nyt sidottu vuonna 2017. Kolmanneksi, koska EASO-virasto neuvosto oli ilmoittanut komissiolle, että se tarvitsisi operatiivisia äh, varoja lisää, erityisesti Italiassa ja Kreikassa, niin me olemme siirtäneet noin 40 miljoonaa EASolle AMIF-ohjelmasta. Mitä tulee otsakkeeseen neljä, me olemme uudelleen kohdentaneet tiettyjä sitoumusmäärärahoja ENIssä, IPassa – ja YUTPssä seuraavista syistä. DCIn osalta Itä-Aasian ohjelmia, ohjelmat ovat viivästyneet ja niitä voidaan täytäntöönpanna vasta tai toteuttaa vasta vuonna 2018 ja sen vuoksi komissio on osan näistä sitoumusmäärärahoista siirtänyt, jotta voidaan vastata Afganistanin, Irakin ja Myanmarin tarpeisiin. Eli siirrot on tehty vastaaviin budjettikohtiin DCIssä. Mitä tulee naapurustovälineeseen, niin komissio on siirtänyt käyttämättömiä varoja rajat ylittävästä yhteistyökohdasta. Niitä ei ole käytetty, koska tiettyjä ohjelmia ei ole toteutettu ja tiettyjä kohdentamattomia varoja joustavuuspuskurista. Ne on siirretty etelä, eteläiseen Välimeren ohjelmaan ja itäisen köyhyyden vähentämisbudjettiohjelmaan. IPA. Komissio on siirtänyt tiettyjä sitoumusmäärärahoja Länsi-Balkanin maista, erityisesti Bosnia-Herzegovinasta ja Serbiasta, niin kutsuttuun monimaa-ohjelmaan – koska nämä maat ovat myötävaikuttaneet alueelliseen rakennus asunto-ohjelmaan. Ja useat IPA-budjettikohdat on siirretty niihin budjettikohtiin, joilla rahoitetaan Turkin pakolaistilannetta. Ja YUTPn budjetista on, siinä on tehty useita komission sisäisiä sitoumusmäärärahasiirtoja. Tämä on ihan normaali menettely, koska budjet, talousarviotarpeiden tarkkoja määriä on vaikea arvioida siinä vaiheessa, kun budjet, talousarvion luonnos tehdään. Nämä tarpeet ovat sitä paitsi usein sellaisia, että niitä ei voida ennakoida ja niitä täytyy siis rukata ja määrärahoja täytyy siirtää oikeisiin budjettikohtiin, kun neuvoston hyväksyttyihin päätöksiin liittyvät tarpeet selviävät. Ja voin vielä sanoa, että komissiolla on mahdollisuus toteuttaa autonominen siirto humanitaariseen apuun vuoden lopussa. Näin tapahtuu, jos ensimmäinen 12. jälkeen puhkeaa kriisi ja jos komissio näin tekee, niin sen täytyy välittömästi myös kertoa asiasta Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Tästä siirrosta siis. Toistaiseksi emme vielä ole saaneet pyyntöä Ekolta, Ekolta tällaiseksi siirroksi, mutta toki olemme va- valmistautuneet sellaiseen. Ja budjetti DGssä olemme yksilöineet mahdolliset 22 miljoonaa, jotka olisivat saatavissa käytettävissä, jos tällainen siirtopyyntö tulee ja totean, että viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana tällainen siirto on aina tehty humanisaariseen apuun, aina joulukuussa, useimmiten Syyrian kriisistä johtuen. Sitten vielä lyhyesti sitoumusten purkamisesta. Toistaiseksi 4,7 miljardia on sitoumusta on purettu, mikä on enemmän kuin aiempina vuosina – ja kaikkein tärkeimmät summat 2,9 miljardia ovat 1b-otsikossa ja 0,9 miljardia 1a-ssa. Mitä tulee kakkosen, kolmosen ja neloseen näihin otsikoihin, niin näiden varojen taso eli sitoumusmäärärahojen peruntuminen ei ole näin suurta. Vielä 1 b ja 1 a 1 b toistaiseksi tänä vuonna 2,7 miljardia sitousmäärärahoja on peruttu vuosien 2007-2013 ohjelmista. Ja kuten jäsenet ehkäpä tietävät, niin takaraja jäsenille esittää menoilmoituksia oli maaliskuussa tänä vuonna. Ja sen jälkeen olemmekin näitä ohjelmia saattaneet päätökseen ja nämä päättämiset jatkuvat myös ensi vuonna 2018 ja myös 2019. Eli suuri osa näistä peruuttamisista liittyvät siihen, että vuoden 2007-2013 ohjelmat on saatettu päätökseen, lopetettu. 250 miljoonaa peruttiin vanhoista ohjelmista vuosina 2000-2006 ajalta – ja nämä liittyvät muun muassa oikeusjuttuihin, jotka on ratkaistu. Ja ihan vain tiedoksenne, meillä on edelleen noin 400 miljoonaa ralleja, maksamattomia, tai siis rästejä, jotka liittyvät ohjelmiin vuosina 2000, 2006, ja ne liittyvät äh, vireillä oleviin päätös, äh, tuomioistuinjuttuihin. Yksi a Kuljetuksen alalla on tapahtunut merkittävä peruuttaminen. Se ei liity SEF-ohjelmaan, vaan sen edeltäjä, edeltäjään TEN kuljetusohjelmaan. Siihen liittyen jäsenvaltioiden vaatimusten takaraja oli ensimmäinen tammikuuta tänä vuonna. Ja tässäkin kohtaa olemme alkaneet TEN-T-projektien lopettamisprosessin. Ja tällä hetkellä peruutuksia oli 647 miljoonaa. Kaikki nämä peruutukset liittyvät TEN T-ohjelmaan. Ja yksi A-otsikosta voisi vielä todeta, että COSME-ohjelman edeltäjän määrärahojakin on peruttu. Eli kyse on PK-yritysten kilpailukykyohjelmasta, vuosina 2001-2006 ja vuosina 2007-2013. Nämä peruutukset liittyvät siihen, että rahoitusvälineitä on lopetettu pikkuhiljaa. Kyse on siis vanhoista rahoitusvälineistä, jotka koskivat vanhoja ohjelmia, ja kun ne lopetetaan, niin eh, on selvää, että riskejäkään ei enää ole, ja mitä tahansa sitoumuksia on ollut ja mitä tahansa määriä tarvittiin tappioiden kattamiseen, niin ne voidaan kaikki nyt perua, peruuttaa ja näin on tapahtunut. Puhumme noin 72 miljoonasta tänä vuonna. Sitten vielä yksi tiedon jyvänen. Se liittyy talousarvion toteuttamiseen. Keskittyisin siihen otsakkeeseen, joka on kaiken kiintoisin tämän valiokunnan äh, jäsenelle 1b on kyseessä. Jäsenvaltiot edelleenkin esittävät maksatuspyyntöjä hyvin hitaasti ja vähemmän kuin kuukausi sitten vielä ennakoitiin. Tätä nykyä meillä on vielä 5,8 miljardia maksumäärärahoja, joita, joita nämä vaatimukset eivät ole kattaneet. Kun komissio maksaa 90 prosenttia näistä vaatimuksista ja kun otetaan huomioon, että määrärahoja vielä on saatavilla, mutta toisaalta vaatimu, otetaan huomioon niiden eh, vaatimusten lukumäärä, jotka on jätetty, mutta joita ei ole vielä maksettu, niin tarvitsemme vielä 5 miljardia vähintäänkin eh, maksettavia eh, vaatimuksia, maksuvaatimuksia ennen kuin prosessi on saatettu päätökseen. Olemme ottaneet yhteyttä jäsenvaltioihin. Ne ovat luvanneet, että kaikki vaatimukset esitetään tämän kuukauden loppuun mennessä. Mutta kun ajatellaan ajoitusta ja vastaanotettavien vaatimusten lukumäärää, niin se on vielä, olemme vielä epätietoisia niiden lukumäärästä. Pyrimme tietysti prosessoimaan kaikki vaatimukset, jos saamme ne ajoissa. Eli tältä pohjalta, jos kohta saamme jäsenvaltioilta vakuuttavia viestejä, niin tällä hetkellä ei ole vielä mahdollista antaa vakuutusta siitä, että yksi B-velvoitteita voidaan täyttää täysimittaisesti. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt sitten Jens Geijer, yleisesittelijä 2017, saa seuraavaksi puheenvuoron. Ja, vielen Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myös komission edustajalle näistä tiedoista. En ole nyt varma, sainko kaiken kirjattua ylös äskeisestä esityksestä, mutta esitän kuitenkin pari kysymystä tähän liittyen. Ja jos nyt oikein ehdin kirjata, niin itsenäisistä siirroista sanoitte, että komissio tekee niitä noin tuhat vuodessa. Onko tämä keskimääräinen luku? Tuleeko niitä yhteensä tämän verran maksettavaksi vuodessa? Otitte esille esimerkkejä, jotka olivat määrältään merkittäviä ja myös sisältönsä osalta ovat sellaisia, että näitä siirtoja on syytä hieman pohtia tarkemmin. Joskushan käy niin, että jos nyt esimerkiksi katsotaan, että Amifista siirretään EASOlle 14 miljoonaa euroa, niin juuri tällaisista siirroista me välillä riitelemme, joskus komission, mutta yleensä jäsenvaltioiden kanssa. Ja itse näen tilanteen niin, että jos komissio kertoisi näistä asioista meille säännönmukaisesti, niin saisimme tukea budjettineuvotteluihimme. Eli jos teillä on tuhat tällaista automaattista siirtoa, voitteko antaa minulle jonkinlaista tietoa siitä, kuinka suurista summista tässä nyt kaiken kaikkiaan on kyse. Budjettivaliokuntana emme tarvitse tietoa jokaisesta 50 000 eurosta, mutta kun mennään miljoonaluokkaan maksuissa, niin silloin on kyllä syytä käydä keskustelua näistä summista. Totta kai keskusteluun liittyy pitkälti varainhoitoasetukseen, mutta Pitäisi keskustella siitä, milloin budjettivallan käyttäjä tulee mukaan toimintaan ja milloin sille tästä kaikesta kerrotaan. Tämä olisi merkittävää jo seuraavia budjettineuvotteluita silmällä pitäen. Sitten nämä peruuntumiset, maksujen peruuntumiset, 4,7 miljardia peruttuja maksuja vuoden 2017 varainhoitovuoden aikana. 2,9 miljardia koskettaa osaketta 1b ja ymmärsin, että suurin osa näistä koskee jo loppunutta ohjelmakautta, ei nykyistä. Saisinko tähän vielä vahvistuksen, jos ymmärsin oikein? Tämä on järkevää, jos näin on jos ohjelma ei enää ole käynnissä, on järkevää, että siihen, siihen sidotut varat myös perutaan ja vapautetaan. Olisi myös hienoa keskustella kanssanne siitä, voidaanko tästä kaikesta ottaa opiksi. Jos katsotaan, kuinka paljon maksuja peruuntuu, Jos katsotaan ny- nykyistä ykkös B ja kenties maksujen riittämättömyyttä, niin tässä on sisällöllinen yhteys. Ehkä teillä on vastaus tähän valmiina tai sitten joudumme tapaamaan uudelleen, mutta aikaisemmin ohjelmien osalta jäsenvaltiot pikemminkin halusivat sitoa, ja sitoa määrärahoja mutta sitten huomattiin, että koska hankkeet eivät onnistuneet, varat peruttiin tai vapautettiin. Ja nyt varoja ei enää edes sidota, koska komission vaatimukset ohjelmien rahoitukselle on liian korkealla eikä jäsenvaltiot lähdetään mukaan. Eli periaatteessa ollaan hyvässä tilanteessa, varoja käytetään optim- optimaalisesti Ja jos varoja ei siis käytetä, silloin on ehkä kuitenkin järkevää toimia niin jäsenvaltioiden kanssa, että varat myös otetaan käyttöön. Ja jos näin ei onnistuta tekemään, ehkä sitten pitää katsoa jäsenvaltioiden rakenneohjelmia ja strategioita. Itse olen pitkään ollut talousarvion valvonnassa mukana. Näemme tilintarkastustoimistomen kertomuksia siitä, miten tukirahoja alueellisesti käytetään. Jäsenvaltiot eivät välttämättä käytä varoja aina sinne, mihin oletettaisiin niitä käytettävän. Itse puhun Saksasta, Film, Filmshafenin äh, syvämeren sataman rahoitus ei nyt mennyt aivan kaikkien taiteen sääntöjen mukaan. Kaikkea ei pystytä kuitenkaan toteuttamaan tai kaikkea ei ole strategisesti hallinnoitu hyvin, mutta näettekö tässä nyt jonkinlaisen yhteyden? Lyhyestä virsi kaunis. Vielä yksi B-stä. Ymmärsinkö nyt oikein? 5,8 miljardia vuoden 2017 rakennerahastoista, aluekehitysrahastoista. Jäsenvaltiot eivät vielä ole toimittaneet teille teknisesti laskuja, etteikä vielä voi tietää, voidaanko varat käyttää vielä tämän vuoden loppuun mennessä. Ymmärsinkö tämän oikein? Kiitos. Bien. Est-ce que vous pouvez répondre No niin, voisitteko lyhyesti vastata yleisesittelijä Orel, yleisesittelijä edustaja Orel, ja sitten voisitte tietysti vastata yhteisesti sitten kaikille puheenvuorokäyttäjille, mutta puheenvuoron pyyntöjä ei näytä olevan. Itse esittäisin vain sellaisen huomion, että nämä autonomiset laskut kertovat kokonaisesta elämästä tuon rahojen hoidossa, mutta kun nähdään, että miten vaikea on saada 5 miljoonaa EASOlle, kun EASOlle annetaan 14 miljoonaa autonomista laskujen avulla, niin se on kyllä hieman hämäävää, sillä mikä on sitten se budjettikeskustelu, jota käytön, kun tuolla trilogeissa sovitteluissa pyrimme löytämään ratkaisuja ja miltä joutuu itkemään, jotta saisi tällaisen vähäpätöisen summan aikaiseksi. Ja samaan sitten näiden automaattisten latkojen avulla ihan noin vain myönnetään kaksi-kolme kertaa enemmän kuin mitä parlamentti kykenee. Nämä tilanteet ovat sellaisia, että kyllä ne saattavat vähän herättää kysymyksiä parlamentin budjettivallasta. Ehkä voisitte kertoa hieman tarkemmin myös siitä, mikä kuuluu otsakkeeseen joka kuuluu tämän otsakkeeseen, jota käsittelitte. Mr. Geyer for these questions. Kiitoksia eh, edustaja Geierille näistä kysymyksistä. Teen parhaani yrittäessäni vastata. Ensinnäkin kun sanoin, että komissio tekee noin tuhat autonomista siirtoa vuodessa, niin tämä on vain tämä suuruusluokka. Jonain vuonna siirtoja voi olla 1200, toisena vuonna 800, mutta siis tämä oli keskimääräinen. Me toteutamme useita satoja autonomisia siirtoja vuodessa. Monet liittyvät maksumäärärahojen korjauksiin. Tämä on tällaista hienosäätöä, jota teemme vuoden mittaan. Meillä on budjetti maksumäärärahoina ja se sitten hajotetaan budjettikohdiksi ja varainhoitoasetus antaa meille mahdollisuuden hienosäätää näitä määrärahoja vuoden mittaan sitä mukaan, kun eri ohjelmien tarpeet selviävät paremmin. Ja me teemme tietysti työtä varainhoitoasetuksen asettamien rajojen puitteissa. Jos tarpeet menevät näiden raj- määräysten yli, niin silloin emme voi asialle mitään. Usein puhutaan pienistä summista, mutta koska budjettikohtia on paljon ja koska siirtoja on paljon, ne ovat suuria tai pieniä, niin kyllä siitä pienistä puroista kasvaa suurempi virta. Ja jos haluatte lisätietoja näistä siirroista, niin voin antaa lisätietoja. Minä olin kuvitellut, että tätä valiokuntaa olisivat kiinnostaneet ainoastaan maksusitoumusasiat. Mitä tulee puheenjohtajan antamaan esimerkkiin ja EASOon, ja siihen, että komissio voi vuoden mittaan siirtää 14 miljoonaa AMIFista EASO-virastoon, viraston pyynnöstä tietenkin, kun taas toisaalta on aika vaikeaa itse budjettin sovittelumenettelyssä löytää ylimääräisiä viittä miljoonaa määrärahoja, niin kuin näissä neuvotteluissa oli asianlaita. laita niin kyse on tietenkin kuitenkin kahdesta eri, eri tilanteesta. Neuvotteluissa, sovittelussa me keskustelemme tietenkin lisämäärä rahoista sen lisäksi, mitä komissio on ehdottanut. Ja tässä kohtaa mennään heti neuvotteluihin myös neuvoston kanssa ja pohditaan, mikä on toteuttamiskelpoista ja hyväksyttävää. Ja tässä tapauksessa johtopäätös oli se, että EASON kohdalla 5 miljoonaa oli hyväksyttävä summa molemmille budjettivallan käyttäjille, kun taas vuonna 2017, joka on siis meneillään oleva budjettivuosi, niin tilanne on ihan eri, koska vuoden mittaan me voimme seurata sitä, miten sitoumusmäärärahoja käytetään, millaisia tarpeet ovat, ja erityisesti vuoden 2017 osalta AMIFissa tilanne oli aivan erityislaatuinen, koska meillä oli suuri määrä määrärahoja, jotka oli tarkoitettu Dublinin asetuksen muuttamiseen. Mutta koska Dublinin asetuksesta edelleenkin vasta neuvotellaan, eikä sen hyväksyminen ole vielä näköpiirissäkään, niin nämä sitoumusmäärärahat, jotka oli varattu, sidottu vuoden 2017 AMI-budjettikohtaan, tulevat nyt käyttöön muita mm, tarkoitusperiä varten. Ja sisäasiaan DG on käyttänyt näitä määrärahoja AMIF-ohjelmasta muihin tarpeisiin, mutta tämä myös mahdollisti sen, että meillä oli, meidän oli mahdollista siirtää rajallinen, tai no ei nyt niin kauhean rajallinen, rajallinen mutta kuitenkin aika suuri määrä näitä määrärahoja, joita ei tarvittukaan Dublinin asetuksen muuttamiseen, saatamme siirtää niitä EASON vira, easo virastoon operatiivisiin budjettikohtiin. Ja mitä sitoumusmäärärahoihin tulee, niin Gaierhan pyysi selvitystä siihenkin, joten jotta asia nyt olisi täysin selvä, niin otsake 1b kohesio, siinä oli nolla määrärahojen peruutuksia tänä vuonna, eli meillä ei ole vielä peruutuksia. Kaikki ne peruutukset 2,9 miljardia liittyvät aiempiin ohjelmiin, ja näistä 2,9 miljardista 2,7 miljardia liittyvät ohjelmiin vuosina 2007-2013. Miksikö? No siksi, että tämä on vasta, nyt olemme vasta ensimmäistä vuotta sulkemassa, lopettamassa näitä ohjelmia, kun taas jäsenvaltiot ovat tämän vuoden alussa esittäneet kaikki maksatuspyyntönsä ja komissio käy nyt läpi näitä pyyntöjä, arvioi niitä ja päättää aikanaan ovatko ne perusteltuja, laillisia, onko kaikki ehdot täytetty ja voidaanko nämä vaatimukset, vaatimusten mukaiset summat maksaa vai pitääkö ne perua. Ja näinhän on myös tapahtunut. Jäljellä olivat 0,2 miljardia koskivat vielä vanhempia ohjelmia vuosina 2000-2006. Ja mitä tahansa sitoumuksia edelleenkin on, Eli nämä rallit, rästit liittyvät näihin vuotta 2007 vanhempiin kuin vuoden 2007 maksatuksiin, niin ne ovat, niiden osalta on aika moni oikeusjuttu ollut vireillä. Osa on jo ratkaistu ja niihin liittyvä summa, eli niihin liittyvä summa voidaan sitten sitoa kyseisiin ohjelmiin. Ja meillä on vielä ne, noin neljä miljoonaa ralleja, rästejä, joista emme vielä tiedä, minkä päätöksen niistä teemme. Gajerin esittämä huoli, niin toisaalta hänen kysymyksensä liittyy siihen, ovatko jäsenvaltiolle asetetut vaatimukset liian mutkikkaita – niin, että emme voi varmistaa rahan liikkumista. Ja toinen huolenaihe oli se, päätyvätkö rahat sinne, minne niiden on tarkoitus päätyä. No ensimmäinen kysymys, ovatko vaatimukset liian kovat? No, tätä asiaa komissio kyllä tarkastelee hyvinkin varovaisesti, kun se valmistelee ensi vuoden ehdotuksia jos me vain voimme vähentää mutkikkuutta, hankaluuksia, niin pyrimme niin tekemään. Ja teemme ehdotuksemme juuri siltä pohjalta, jotta voimme vähentää hallinnollista taakkaa ja mutkikkuutta. Toinen kysymys, päätyvätkö rahat sinne, minne on tarkoitus? No, tällä hetkellä analysoimme tilannetta, kun ö, ö, saatamme vanhoja ohjelmia päätökseen. Ja juuri ja näissä analyysissä pohdimme juuri tätä asiaa. Ja jos analyysin tulos on se, että näin ei ole, rahat eivät ole menneet sinne minne piti, niin silloin komissio tekee sen johtopäätöksen, että rahoja ei ole asianmukaisesti maksatettu ja joudumme sitten analyysimme mm, seurauksena toteuttamaan peruutuksia. Ja mitä tulee itse talousarvion toteuttamiseen, niin toistaisin vain, että tarvitsemme edelleen yli viiden miljoonan edestä toteuttamiskelpoisia maksatusvaatimuksia jäsenvaltioilta, jotta voimme toteuttaa täysimittaisesti sen talousarvion, jonka olemme äänestäneet läpi. Eli viisi miljardia on tämä summa. Kiitos. Kiitoksia. Näin, haluaako yleisesittelijä esittää kommentteja? No, yhteenvetona, jos sopii. Minun mielestäni me voimme ensi vuoden alusta lähtien sitten pyrkiä luomaan prosessin, jotta voisimme säännöllisemmin saada tietoa käyttäämme näistä autonomista laskuista. Ei nyt kaikkein pienimmistä tietenkään, mutta heti kun ne nyt ovat merkityksellisiä, niin minun mielestäni voisi olla ihan hyvä, että voitaisiin saada niistä tietoa säännöllisesti. Ja kun puhutaan näistä peruuttamisista, niin niiden kohdalla sitten meillä tällainen kriisi reservi voisi olla, johon voitaisiin rahaa syöttää näistä peruuttamisista. Ja näin tätä voitaisiin pohtia myös seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa. Kiitoksia näistä vastuu, vastauksenne tarkkuudesta. Ja näin sitten siirrytään äänestämään. Muutama minuutti olemme myöhässä. Pahoittelen. Pyydän teitä laittamaan korttinne äänestyslaitteeseen, jotta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 Je recense 24 présences, mais... 24 on paikalla, mutta 22 ääntä annettu. Monsieur Depré. Edustaja Depré. C'est bon. Le scrutin. Hyvä. Äänestys on päättynyt. Näin otamme ensin kantaa Karja Zabanin mietintöön. Se koskee kolmikantaneuvotteluita, jotka on viety loppuun. Haluatteko kertoa tästä jotain ennen äänestystä? Kiitos puheenjohtaja. Tiedän, että olemme hieman myöhässä, mutta tästä on keskusteltu noin kahdeksan kuukautta, joten aihe on varsin tärkeä. On syytä ehkä muistuttaa, mitä tavoitteita tässä itsellemme asetimme ja mitkä oli, olivat sitten neuvottelutulokset aivan lyhyesti. Meillä oli neljä päätavoitetta, kun lähdimme tästä asiasta neuvottelemaan. Yksi liittyi kaikkiin ehtoihin, jotka liittyisivät investointipankin kautta tehtäviin investointeihin niin, että painotettaisiin pk-yrityksiä ja sukupuolinäkökulmaa, ja annettaisiin etusia sellaisille hankkeille, jotka olisivat naisten johtamia. Sitten halusimme painottaa ilmastonmuutoskysymyksiä. Tässä onnistuimmekin. Investointipankki sitoutui lisäämään jopa 35 prosenttia sellaisia investointeja, jotka menevät kehittyville maille. Sitten neljänneksi tai neljäs alakategoria oli se, että muotoiltiin hieman uudelleen mandaatti, joka liittyy investointipankin ulkoiseen mandaattiin. Pitää puuttua maahanmuuton perimmäisiin syihin, mutta usein näkökulma on ollut se, että suojaudutaan maahanmuutolta, mutta me Halusimme tähän erilaisen lähestymistavan puhua myönteisistä investoinneista, joiden kautta näitä maita voidaan auttaa. Haluttiin investoinneista paljon tuottavampia, sellaisia, että ne luovat työpaikkoja ja näin maista tehdään myös kestävämpiä. Näissä neljässä asiassa onnistuimme. Sitten toiseksi indikaattorit, avoimuus. Tästä en puhu nyt tämän yksityiskohtaisemmin, mutta tässäkin päästiin eteenpäin, kun viestimme investointipankin suuntaan. Halutaan parempaa tiedotusta, totta kai niin, että luottamuksellisuussäännöistä pidetään kiinni. Indikaattoreita katsottiin myös, indikaattoreita, joiden avulla näitä hankkeita arvioidaan. Tämä kaikki onnistuttiin toteuttamaan jo Maltan puheenjohtajakaudella ennen kesätaukoa, mutta kahdessa asiassa jäätiin jumiin. Ensinnäkin verotus ja sitten toiseksi se, miten määrärahoja saataisiin nostettua. No, meitä onnisti siinä mielessä, että Turkissa asiat ovat nyt kehittyneet hieman eri tavoin, ja sekä neuvosto, komissio että tämä parlamentti ovat nyt muuttaneet hieman katsontokantaansa Turkin osalta, ja olemme osittain lähteneet vähentämään Turkin suuntautuvia investointeja ja tiettyjä riskejä, ja näin on pystytty vapauttamaan aika paljon varoja joita on sitten uudelleen suunnattu parlamentille tärkeisiin hankkeisiin, latinalaiseen Amerikkaan, itäiseen kumppanuuteen, eteläiseen kumppanuuteen, parlamentin alkuperäiseen ehdotukseen ei ole saatu lisättyä varoja euromääräisesti, mutta Turkki-kehityksen kautta kuitenkin tiettyjä muita alueita on pystytty nyt rahoittamaan paremmin. Sitten verotuskysymykset. Maltan kaudella tässä vastin varsin hyvin eteenpäin, mutta esimerkiksi kestävän kehityksen rahastoja ESIR, niissä oli vielä rukattava ja saimme tähän paljon paremman ja vaativamman budjettikohdan hankkeiden rahoittamisen osalta ja sen osalta, minkä tahojen ja minkä välikäsen kanssa töitä tehdään ja mihin maihin investointeja voidaan toteuttaa. Katsotaan myös yhteistyöhaluttomia lainkäyttöalueita, sellaisia, jotka eivät esimerkiksi halua vaihtaa verotuksellisia tietoja tai eivät toteuta verotuksen osalta avoimuutta. Kuten sanoin, määrärahoja ei sinänsä onnistuttu kasvattamaan, mutta investointien purkaminen Turkkiin on johtanut siihen, että olemme pystyneet investoimaan muihin alueisiin, alueisiin, jotka ovat parlamentille olleet tärkeitä, ja voimme olla varsin tyytyväisiä tilanteeseen. Olen kiittänyt jo Maltaa sen puheenjohtajakaudella tehdystä työstä ja samoin myös Viroa. Ja herra Mureshania, hän on toiminut tässä kahdessa roolissa EPPn ryhmän edustajana, mutta myös kolmikantaneuvottelujen puheenjohtajana. Hän on ollut erittäin aktiivisesti mukana kaikissa neuvotteluissa, joten kiitoksia hänelle, mutta myös muille varjoesittelijöille, jotka ovat helpottaneet neuvotteluiden kulkua. Kiitos. Merci, merci. Kiitoksia. Kiitoksia myös tästä teidän henkilökohtaisesta päämäärätietoisuudestanne ja sitkeydestänne äh, äh, tästä onnistumisesta myös trilogissa. Hyvät kollegat, näin voidaan sitten ottaa asian kantaa. Äänestämme nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys on alkanut. Le scrutin est clos. Äänestys on päättynyt. Approbation par 22 voix. 22 puolta ääntä, 4 vastaääntä. Hyväksytty. Ja näin sitten otamme kantaa edustaja Kölmölin mietintöön. Sanoin, että seitsemän on siirretty eteenpäin. Si c'était le même sujet.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 Settlement et de l'autre, c'est les Fonds de garantie pour les actions externes. Donc, Alors, écoutez, pour la clarté, euh, on va recommencer. No niin, jotta asia olisi selvä, niin aloitetaan uudestaan siis. Ensin tämä takuurahasto. Äänestys on alkanut. Okay. Le scrutin est clos. Äänestys on päättynyt. Le vote est confirmé, 22 voix contre 4. 22 puolestaan, 4 vastaan. Et puis maintenant nous allons... Ja näin sitten tämä mandaattikysymys vielä. Äänestys on alkanut.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 EU LISA shall be equipped with the appropriate funding and staffing to exercise the responsibilities referred to in Article 11. Qui est pour? Puolesta. Qui est pour? Puolesta. Si baissez les mains, avis contraire. Vastaan. Tyhjää. Dupré, mikä teillä on ongelmana? Je me demandais sur quoi on votait, comme il y a un amendement oral. Pour savoir... Siis meillähän on suullinen muutosehdotus. Haluaisin tietää, voidaanko se hyväksyä ja voidaanko sitä äänestää. Minä en oikein ymmärtänyt tämän äänestyksen päämäärää. Tavoitteena on siis tämä suullinen tarkistus Kölmel. Est-ce qu'il y a des objections? Ah, voilà. Vastustaako joku? Vastustaako joku tätä suullista tarkistusta? Ei näytä vastustavan. Eli näin sitä voidaan äänestää puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus yksi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta seuraavat, anteeksi. Seitsemän puolesta vastaan. Tyhjä on Hyväksytty. Kahdeksan raukeaa. Yhdeksän. E- eipäs raukeakaan. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. puolesta vastaan hylätty. kymmenen puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 11 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten koko teksti näin muutettuna nimenhuutoäänestyksellä äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Teksti on hyväksytty. 19.3. Neljä tyhjääntä. Ja näin sitten otamme kantaa tähän mietintöön. joka koskee Euroopan solidaarisuusjoukkoja. Tarkistus 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 pois 30 puolesta vastaan tyhjää. Taitaa olla hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Puolesta, hyväksytty 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 36 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 37 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 38 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 39 puolesta vastaan Tarkistetaan. 39. Scrutin est Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 15 vastaan 11. 40 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 10 puolesta vastaan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 ja hyväksytty. 47 raukea, 13 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 48 raukea. 49 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 22 se raukeaa kaksi puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty kolme puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty neljä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 24 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten 6 ja 25, sama tavoite puolesta vastaan tyhjää ne on hyväksytty. Koko teksti nimenhuutoäänestyksellä äänestys on alkanut. Scrutin Le texte ainsi amendé est approuvé par 21 voix. Näin teksti on hyväksytty 21 ääntä vastaan 5. Onnittelut esittelijälle.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 on luonteeltaan juridinen, joten emme voi sitä evätä. Ja mitä muihin siirtoihin tulee, niin minä en ole sellainen ihminen, joka haluaa repiä vanhoja haavoja auki. Pistä plussan kaikkiin kohtiin ja pyydän, että kollegat tekevät samoin. Kiitos. Eh bien, voilà un avis qui est se oli lyhyestä virsi kaunis tyyppinen lausunto. Eli talousarvio, siis varainhoitoasetuksen 25 artiklan soveltamisesta on kyse. Seuraava kohta, ähm, puolustus- ja turvallisuuspolitiikka ja ulkosuhdehallinto ja oikeusasiamies. Oikeusasiamiehestä ei enää mainintaa asiakirjoissamme, koska tämä asiakokonaisuus tuli käsittelyyn vasta sen jälkeen, kun asiakirja on julkaistu, mutta jos kukaan ei vastusta, voimme hyväksyä tämän. En näe kenenkään vastustavan, joten katsomme, että tämä kohta on hyväksytty. Seuraavaksi meidän täytyy äänestää Euroopan parlamenttiin siirrosta, joka liittyy 25 ja 36 artikloihin varainhoitoasetuksessa. Tämä siirto on äh, aika merkittävä. Esittelijä Tarant, olkaa hyvä. Mitä te olette mieltä tästä äh, asiasta? If uh, you ask about the European Parliament. Jos kysytte minulta Euroopan parlamentista, niinkö? No, rehellisesti arvon puheenjohtaja ja hyvät kollegat, voin olla nyt aivan rehellinen. Tämä koko asia alkoi jo silloin, kun minä en ollut Euroopan parlamentissa. Eli tämä alkoi jo edellisellä kaudella ja nythän me olemme aina toteuttaneet tämän prosessin huolimatta valiokuntamme puheenjohtajien jäsenten vastustuksesta. Ja periaatteessa on asia on niin, että voisimme tietysti toimia toisin, mutta silloin me toimisimme väärin. On paras päästä eroon tästä koko prosessista. Täytyy myös ottaa huomioon Luxemburgin prosessi, sehän on lempi valtioni Ja se ehkä ansaitsee hiukan paremmat työolot työntekijöillemme uudessa katrakennuksessa. Et, eli minä kyllä puolan tätä mopping up prosessia, vaikka yleisesti ottaen suhtaudun sen kriittisesti. Mitä puolatte tätä 40 miljoonan rahasumman siirtoa? On myös kiitettävä parlamentin vastuullisia tahoja. Tämä on oikein hyvä tämä asenne. Ja tämä on oikein hyvä asenne ja me kunnioitamme sitä. Eli nyt äänestämme sähköisesti. Kyse on 40 miljoonan siirtämisestä ja äänestys alkaa. Le scrutin est clos. Approbation par 19 voix. Eli hyväksytty 19 puolesta 6 vastaan. Alors nous avons maintenant au titre de la politique immobilière à nous prononcer. Sitten kiinteistöpolitiikka on seuraava kohta. Tässä on kyse äh, Pariisin uudesta Eurooppa-talosta – hanke on sellainen, että sitä rahoittavat sekä parlamentti että komissio. Holmeier ei ole paikalla, mutta Fernandes puhuu hänen asemestaan. President, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Tässä puhutaan uudesta rakennuksesta Pariisin Eurooppa-talolle. Vähän vettä Kysymys on äh, Boulevard Osmanin osoitteesta 51 Pariisissa uudesta vuokrasta. Tällä hetkellä Saint-Germain Boulevardilla oleva rakennus, niin siellä harva kulkee sen oikea tai käy näissä tiloissa tai tuon kadun ohi. Talo ja tekn- sen sisältämä teknologia on huonokuntoista ja siellä tarvitaan remonttia. Sopimus vanhenee vuonna 2018. Sitä on mahdollisuus pidentää vuoteen 2021 tällaisen siirtymäkauden merkeissä. Markkinatutkimusten jälkeen tehtiin sitten luettelo näistä paikoista, mahdollisista paikoista. Siellä kävi valtuuskuntakin paikalla ja valittiin tämä rakennus siis Osman Boulevardilta 20 vuoden vuokrasopimus 3096 neliötä on tuo tila ja sinne mahtuu sitten eri henkilökuntaa. Siellä on omat etunsa sen paikka ensinnäkin on keskeinen. Sinne on hyvät kuulutusmahdollisuudet. Ihmiset kävelevät siitä ohi ja siellä on paljon näkyvyyttä kaikin puolin. Ja jos verrataan tuota rakennusta muihin, jotka löytyvät samasta, samasta talosta. Muut ovat kalliimpia, ja tästä syystä tällainen 5,8 miljoonan vuosi kustannus, 1,2 miljoonaa operatiivisia kuluja, jota edustaja Holmeier ehdottaa, ja ehdottaa siis tätä uutta paikkaa käyttöön ja tätä uutta rakennusta. Ja puhun siis hänen nimissä. Kiitoksia. Merci, Monsieur Fernandez. Kiitoksia, Fernandez. Depre. Oui. Uh, monsieur President. Hyvä puheenjohtaja, mikään ei ole riittävän hyvää Pariisille. enkä nyt turhaan halua korostakaan sitä, kuinka tärkeästä asiasta on kyse, mutta mehän olemme vuokranneet 20 vuoden ajan rakennusta, jonka vuokra on ollut ö, 5 miljoonaa. Ku... Vuodessa. 5 miljoonaa vuodessa, eli 100 miljoonaa. Eli tämä on jo aika moinen summa. Joten minua hiukan arveluttaa se, että me olemme valinneet liisauksen hankinnan asemesta. Ja toinen kysymys. 10 miljoonaa, 20 miljoonaa öö, on mennyt erilaisiin parlamentin rakennuksiin. Öö, komissio ei näihin muuttoihin kauheasti osallistu. Eli saammeko me tästä riittävästi lisäarvoa? Minua kiinnostaa siis tämä mekanismi. En minä ole sinänsä tätä asiaa vastaan, mutta mitähän kansalainen ajattelee meidän rakennuspolitiikastamme. Otetaan nyt vaikka esimerkiksi tämäkin kortteli tässä. Eli minua hiukan askarruttaa tämä mekanismi. Eli miksi me emme hyödynnä olemassa olevia kiinteistöjä. Eli minua hiukan ihmetyttää tosiaankin tämä, tämä menettely. Äh, Me kaikki tiedämme, että tällaisiin asioihin kiinnitetään suurissa kaupungeissa paljonkin huomiot ja tämän rakennuksen sijainti, siis 80 000 jalankulkijaa kulkee talon ohi tunnissa ja näin voidaan saavuttaa monia ihmisiä. Tämä on hyvä mahdollisuus, mutta tässä on kyse siitä, että demokratiasta viestitään Euroopassa – ja kun saa ensisijaisen sijainnin rakennukselle, niin tämä on äärimmäisen tärkeää myös demokratiasta viestimisessä. Ranskalaiset voisivat ehkä hoitaa tämän asian paremmin, mutta onneksi Macron ymmärtää nyt demokratiaa ja tukee sitä entistä paremmin. Kaikki näin eivät kuitenkaan tee ja siksi Eurooppa-rakennus Pariisissa on nyt entistäkin tärkeämpi. Huomioon tämän. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Ei varmaan yllätä se, kun sanon, että minä vastustan tämän kaltaista hanketta. Tämä Eurooppa-talo ja tämä Eh, elokuvakokemus. Eh, en minä nyt tiedä, eh, onko tämä hyvä kohde veronmaksajien rahoille. Ja jos puhutaan siitä, mitä keskiverto kansalainen ajattelee Euroopasta, niin vaikka keskiverto kansalainen ei olisi mitään mieltä, niin kyllä tämä hyvä propagandan aihe on. Ja vielä pari sanaa niistä summista, joita täällä on mainittu. Tässä asiakirjassa sanotaan, että vuotuinen äh, vuokra on 5,8 miljoonaa, kun ei lasketa alvia eikä autotalleja. Ja äh, on puhuttu 20 prosentin alennuksesta, joka liittyy ehkä äh, näihin rakennustöihin. No minä en ole kauhean vakuuttunut siitä, onko tämä mikään kunnollinen alennus. Ja sitten nämä 6,5 miljoonaa euroa, jotka mainitaan kohdassa 14, kohdassa 2. Kohdassa 12 taas sanotaan, että pois lukien ALV ja autotallit. Onko tämä virhe vai tarkoitetaanko siinä, että mukaan luettuna? Ja onko tässä lausekkeessa, tai siis tässä vuokrasopimuksessa mitään lauseketta, joka estäisi meitä joutumasta ongelmiin, kun meillä on näin pitkä vuokrasopimus 20 vuoden. Eli olisi, onko meillä mitään sellaista lauseketta, joka mahdollistaa meidän irtisanovan vuokrasopimuksen? Monsieur Ellison. Ja, dank u wel, eh, voorzitter. Ik sluit... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Öö, olisin tämän kritiikin kannalta aivan kuin tässä juuri Avno ja Dupré esittivät. Tässä on kyseessä järkyttävän kallis propagandakone ja kansalaisemme olemme jo saaneet selkeästi tietää siitä, mikä tällainen demokratia on. Miljoonia toisessa perään heitetään ö, öö, roskakorin, jotta propagandakonetta voidaan pitää käynnissä. Ja tämä kysymys, jonka halusin esittää, joka koski tätä Euroopasta virastoa, sehän on sopimus, joka me olemme tehneet 20 vuoden ajaksi, se jätetään tässä erilleen, mutta olemme ylipäätään sitä vasta, että tällaista järkyttävän kalliita propagandataloja perustetaan EUlle. Kyllähän ihmisille voidaan muutenkin tiedottaa siitä, mitä me täällä teemme. Se voidaan tehdä internetsivujen välillä näiden vierailijaryhmien avulla, jota täällä käy jatkuvasti sen sijaan, että meillä on tällaisia kamalan kalliita Eurooppa-taloja ympärillä Eurooppaa. Tämä kaikkihan muuten menee veronmaksajamme niskaan. Kiitos. Monsieur Geyer. Edustaja Geyer. Ich gebe zu, ich habe mich zu Wort gemeldet, als äh, ich No, koska Ellison puhui, niin minäkin äh, päätin puhua, mutta kaikki puhuvat tässä nyt pitkälti odotusten mukaisesti. Täällä vitataan propaganda äh, propagandaan ja minä olen saksalainen ja tiedän mitä propaganda on ja tällainen tiedotuskeskus kansalaisille ei ole propagandakoneisto. Pyytäisin todella tässä nyt olemaan käyttämättä tietynlaista terminologiaa. Ja toiseksi, meillä on samankaltainen talo Berliinissä Unzerden Linden osoitteessa, joka on yhtä arvovaltainen osoite kuin Boulevard Ausmann käy siellä varsin usein. Usein käyn Berliinissä ja Brandenburg äh, tori ja portti on varsin lähellä, lähellä Lindeniä. Ja Rybich puhui siitä, kuinka paljon ihmisiä tietyllä kadulla on. Unsäden Lindenillä esimerkiksi on paljon ihmisiä, ja he voivat käyttää tätä tilaisuutta hyväkseen käydessään tietyssä talossa ja millään teollisuusalueella tällainen samanlainen ei olisi mahdollista. On pohdittava siis, onko määrähän käyttö oikeutettua, kun on kyse tällaista demokratian e-, edistämisestä. Te ette varmaan ole kanssani samaa mieltä. Kiitoksia edustaja Dupre lyhyesti. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Jotta mitään väärinkäsitykseen tulee, minun puheenvuoroni ei koske mahdollisuutta saada tällainen tiedotuskeskus, joka on yhteinen siis parlamentille ja komissiolle. Minä tiedustelin pelkästään vain tämän mekanismin asianmukaisuudesta ja siitä, että olisiko järkevämpää saada tällainen sopimus ja että meillä sitten sen seurauksena meillä on mielenkiintoinen sopimus ja 20 vuoden kuluttua hän saa hyötyä sitten tämä omista kaikista niistä uudistuksista ja mukautuksista, joita on tehty. Kysymykseni pikemminkin liittyi prosessiin. Onko meidän valiokuntamme kompetentti päättämään tämän asian sisällöstä? Parlamentin puhemies Tajani on tämän esittänyt ja byro on jo allekirjoittanut tuon vuokrasopimuksen. Eli Eli ehkäpä tämä keskustelu tällä nyt on oikeastaan vain tällainen symbolinen luonteeltaan. No ei se nyt symbolinen välttämättä ole, sanoi puheenjohtaja, koska jos me vastustamme tätä hankintaa, niin prosessi käynnistyy uudelleen alusta. Edustaja Manka. Ďakujem, pán predseda. Kiitos puheenjohtaja. Kvestorina käsittelen näitä tiedotustoimistoja eri maissa. Jos katsotaan vaikkapa Roomaa, sen toimiston sijaintia, Vuokrasopimus on 45 vuotta pitkä. Talo ei ole mitenkään näy, näkyvällä paikalla. Sen ohi ei kulje paljonkaan ihmisiä eikä tilaa käytetä esimerkiksi konferenssien järjestämiseen. koska rakennus ei noudata kaikkia turvallisuusstandardeja. Ja siksi tulevaisuuden osalta on sovittu siitä, minkälaisia parametreja käytetään, kuinka paljon ihmisiä kulkee talon ohi. Pariisissa esimerkiksi siis 18 000 ohikulkijaa tunnissa on todella hyvä. Katsotaan vierailijamääriä. Berliinissä luku on varsin hyvä myös. Meillä on 50, tai olemme katsoneet 50 eri paikkaa. Ja todella tarkkailin näin, ja tarkastelin näitä kaikkia hyvin tarkkaan ja vertailin parametreja keskenään. Vastustan sitä, että määrärahoja käytetään aina enemmän ja enemmän, mutta parisin osalta voidaan sanoa, että tämä hanke oli selkeästi paras. Voisimme myös pyytää Ranskan hallitusta vuokraamaan osan tiloista silloin mm, osa tiloista saataisiin muuhun hyötykäyttöön ja kustannuksia voitaisiin painaa alemmas. Muissa maissa voitaisiin käyttää tiettyjä liikkuvia tiloja, kaksi, kolme viikkoa esimerkiksi voisi olla aikaa, jona koululaiset voisivat käydä parlamentarumissa ja sitten tilat siirrettäisiin muualle. Mutta suurissa kaupungeissa, kuten Pariisissa ja Berliinissä, varmasti tällaisilla pysyvillä suurilla rakennuksilla on paikkansa. Ja riippuu myös siitä, osallistuuko komissio hankkeisiin vai ei. Tämä hanke näyttää erinomaiselta ja se varmasti hienolla tavalla edistää Euroopan unionin näkyvyyttä ja siksi tästä hankkeesta myös päätettiin puhemiehistössä. Sen. Kiitoksia edustaja Ellisen. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja niin kuuntelin juuri edustaja Geijeria ja halusin ottaa esille sen, että hienoa, että herran opiskelut historiaa, sehän on erityisen mielenkiintoista, mutta se, mitä historia meille opettaa, on se, että meidän täytyy myös kunnioittaa toistemme mie- mielipiteitä. Ja jos on sanoa, että hän on enemmistössä, ja se tietysti häiritsee, koska kyllähän meillä on joka tapauksessa ilmaisun vapaus täälläkin olemassa. Gair jos väittää, että me tunne demokratiaa eikä, eikä historiaa, niin ihan tiedoksi vain, minä olen syntynyt Saksassa ja minun vanhempani ovat siellä syntyneet. Jos te että minua natsiksi, niin joudutte silloin ehdottomasti pesemään suunne puhtaaksi. Tämä on myös hirvittävä määrä propagandaa, hirvittävä määrä rahaa, joka siihen käytettiin. Se on meidän näkemyksemme ja siinä on kysymys demokratiasta. Kiitoksia vain. Puheenjohtaja, kiitoksia. No, me on comprend bien que ce... Niin, ymmärrämme kyllä niitä, joiden tavoitteena pikemminkin on Eurooppa-vastaisuus. He voivat tietysti ajatella, että tässä on ristiriitaisen välillä, että luodaan tämän rakennus, jonka tavoitteena on tiedottaa siitä, mitä Euroopassa tapahtuu. Tietysti ne, jotka ovat Euroopan vastaan, seuraavat omaa ajattelumalliaan. Mutta minusta tässä ei voida puhua propagandasta, kuten Jens Geierkin täällä aivan oikein korosti, niin se aiheuttaa nimenomaan tällaista epäselkyyttä. Edustaja Taranta. Yeah, just, as we already digged in. Niin, täällä jo on mainittu propaganda. Ja minun velvoitteeni on muistuttaa tätä valiokuntaa siitä, että saa Saksassa siihen turvauduttiin paljon lyhyemmäksi aikaa kuin Neuvostoliitossa, joka miehitti osan Eurooppaa aika pitkäksi aikaa. Ja juuri tästä syystä minusta olisi hyvä, jos meillä olisi näitä Eurooppa-taloja, ei missään lähiöissä, vaan merkittävissä paikoissa, kuten vaikkapa lähellä Bundestagia ja rohkaisisin kollegoita vähän pohtimaan, ehkäpä joululoman jälkeen, sitäkin, että rakennusten lisäksi myös niiden ihmisten, jotka työskentelevät näissä rakennuksissa, tulisi tehdä kaikkeensa, ei esittääkseen propagandaa, vaan jakaakseen e, tietoa eurooppalaisista kysymyksistä. Ja jos me voimme motivoida näitä ihmisiä tekemään enemmän, niin aina parempi ja rakennukset ovat tietysti edellytys tälle työlle. Évidemment. Évidemment, mais vous pourrez y venir vous-même, monsieur Tarant. Pour... Euh, Kiitoksia. Kiitoksia, edustaja Tarant. Niin, ainahan voidaan konferenssiakin pitää. No niin. Edustaja Elisen. Hyvä puheenjohtaja. Valitettavasti täällä parlamentissa puhutaan 28 kieltä. Minä itse olisin yhden kielen kannalla, silloin ei ehkä jotain käännösongelmia tulisi. Hollannin kielessä propaganda on ihan tavallinen sana. Täällä jotkut ymmärtävät sen väärin ja se liitetään natsimenneisyyteen. Minä erottaudun siitä, minä en ehdottomasti hyväksy sitä. Olisin voinut sanoa vaikka mainoskoneisto, mutta hollannin kieli nyt on vain sellainen kuin se on. Ja minusta olisi kyllä aika mukava, että ne, jotka näitä, ne ihmiset, jotka tämä ottavat esille, niin minä haluan sanoa, että me ehdottomasti käännämme selkäämme sille, mikä, mikä muistuttaa tällaisesta, joka antaa vääriä konnotaatioita. Meidän täytyy kunnioittaa toistemme mielipiteitä. Ei voi olla niin, että ne, jotka ovat kriittisiä tai vähemmistössä, he, heidät suljetaan pois, niin että he mukaan tekisivät yhteistyötä sen kanssa, mikä täällä mainittiin. Tämä täytyy ottaa huomioon, muuten tulee ongelmia, puheenjohtaja. Kyllä, otan huomioon tämän tarkennuksen. Et nous nous mettrons à l'abri de tout procès d'intention. Ayant dit cela... Ja näin varmasti voidaan sitten siirtyä äänestämään. Sähköinen äänestys. Äänestys on alkanut. Le scrutin est clos. Äänestys on päättynyt. Viisitoista puolta ääntä viisi ääntä vastaan ja kolme tyhjää. Seuraavaksi tulee ko- kohta, jonka Monika Holmaier olisi pitänyt esitellä meille, joka koskee ulkosuhdehallinnon ennakkotietoja. Se on siirretty 23.24. ensimmäistä pidettävän kokouksen Onko kysymyksiä muissa asioissa? Haluatteko keskustella jostain? Ei näytä olevan. Näin. Seuraava kokous, kuten totesin jo, pidetään 24.25. tammikuuta. Viimeinen Tämä siis oli viime, vuoden viimeinen kokous ja näin toivottaisin teille hyvää joulua. La séance est levée. Näin istunto on päättynyt. Je m'adresse au coordinateur. Nous avons une réunion de coordinateur. Koordinaattorin kokous aivan pian. Donc je suggère, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, qu'on avance l'heure. Eli jos sopii, niin siirretään tuota koordinaattorikokousta aikaisemmaksi ja aloitetaan se 15 yli 5. Näin.